puheenjohtajan, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma. Eli edust- komission jäsen Mogherini, teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you. Uh... Kiitos puhemies. Haluaisin aloittaa siteraamalla artiklaa 36, jossa sanotaan, että korkea edustaja, joka vastaa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, kertoo Euroopan parlamentin säännöllisesti pääasiallisista näkökohdista ja perusvalinnoista yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja yhteisessä turvallisuuspuolustuspolitiikassa ja ja kertoo näiden politiikojen äh, kehityksestä. Korkean edustajan on varmistettava, että Euroopan parlamentin näkökohdat otetaan huomioon. Haluaisin sanoa, että viime vuosina olemme tässä harjoituksessa onnistuneet, olemme kuulleet teitä säännöllisesti, olemme antaneet päivityksiä, kertoneet vaikutuksesta politiikka, politiikkaamme mutta haluaisin kuitenkin, hyvä puhemies, mainita, että mielestäni ei ole hyväksyttävissä, että nyt kun viisi keskustelua on tänä iltana käyty, niin kaksi ja puoli tuntia on nyt myöhästystä tullut. Tämä ei mielestäni kunnita, kunnita minun työtäni eikä teidän työtänne. Tämä vuosi on ollut ulkopolitiikalle hyvin haastavaa. Ennen kaikkea Syyriassa haasteita on ollut paljon. Pariisin hyökkäysten jälkeen jäsenvaltiot ovat käyttäneet ähm, artikla 42,7 ensimmäistä kertaa, ja olemme tässä täysistön salissa siitä puhuneet. Meidän vastauksemme pakolaiskriisiin on äh, tuonut yhteen monet eri toimet, esimerkiksi Afrikkarahaston, äh, terveydenhuoltotoimet pakolaiskriisissä ja tuen Jordanille, Jordanille ja Libanonille. Tulevat kuukaudet tulevat myös olevaan haaste ulkopolitiikassa. Usein saatetaan, saatetaan katsoa USAn vaalivuosia käännevuosina tai siirtymäajan vuosina, mutta tämä ei ole mikään sabattivuosi EU-ssa. Päinvastoin joissakin tapauksissa meillä on nyt mahdollisuuksia edessä, jotka, use, jotka pian saattavat hävitä ja joissakin tilanteissa saattaa tulla kärjistymistä. Meidän pitää käydä laajemmittaista keskustelua globaalista strategiasta. Haluaisin toistaa vielä, että mielestäni ei pitäisi käydä kahta keskustelua peräjälkeen aiheista, jotka ovat täysin samantyyllisiä. Ja haluaisin, että tällaista ajanhukkaa ei tulisi enää. Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän kriisit ovat tärkein prioriteettimme. Näitä sotia käydään eri rintamilla Syyrian, Irakin ja Turkin rajoilla ja myös Jemenin rajoilla. Jokaisessa näissä kriiseissä, kriiseissä on omat toimijansa, oma kehityksensä, mutta jokaisessa kriisissä kriisin ratkaisun on tultava kansallisen sovinnon kautta. al ISISin ja muiden terroristien torjuminen voi tapahtua vain yhteistyössä. Me teemmekin tämän eteen töitä ja näemme nyt ensimmäisiä tuloksia, jotta saamme alueelliset voimat sovintoon. Meidän, me emme saa ruokkia tätä, tätä sotaa. Meidän pitää saada jonkinlaisen, jonkinlainen rauha aikaiseksi. Syyriassa tulitauko on herkkä, mutta se kuitenkin pitää. Ja humanitaarinen apu on päässyt monille alueille. Staffan de Mistura on edelleen paikan päällä ja edistää neuvotteluita. Olemme tiiviissä yhteydessä ja olen Genevessä viime kuussa ja tapasin myös neuvottelujen osapuolet. Me olemme G7 ulkoministeriöiden kanssa juuri eilen Japanissa koordinoineet kantaa. Me tarvitsemme edistystä ja nopeasti. Rauhalla on valtavasti vihollisia, joten siksi meidän pitää nyt kiireellä tarttua toimeen. Samalla me tarvitsemme kuitenkin kärsivällisyyttä, joka on johtanut tähän tilanteeseen. Neuvottelut eivät ole helppoja, mutta sinnikkyys on aina kantanut hedelmää. Sama koskee Libyaa nyt neu- puheenjohtajakauden ja neuvoston edustaja on Libyassa luomassa rauhaa, mutta tämä on vain alkuvaihe. Kaikkien toimijoiden pitää edistää uuden hallituksen toimia. Me olemme valmiita auttamaan tätä uutta neuvostoa, kansallista neuvostoa. Haluaisin selkeäsanaisesti sanoa, että me teemme kaiken tämän libyalaisten kanssa, jos he pyytävät apua, me annamme heille apua, heidän haluamansa apua, humanitaarista apua, turvallisuusjoukkojen koulutusta tai esimerkiksi rajavalvonta-apua, mutta heidän valtionsa tulevaisuus on heidän käsissään. Libyan vauraus ja tulevaisuus ja ISISin toriminen riippuu ennen kaikkea libyalaisista ratkaisu voi, vaan, voi olla vain poliittinen ja se on libyalaisten käsissä. Meidän tehtävämme on johdonmukaisesti tukea libyalaisia. Kolmanneksi Jemenistä. Meidän kes- me keskitymme tulevina vuosina sy- tai kuukausina Syyriaan ja Libyaan, mutta emme voi sulkea silmiämme muilta kriiseiltä, vaikka ne eivät ole otsikoissa. Konflikti Jemenissä on johtanut humanitaariseen kriisiin. 80 prosenttia väestöstä tarvii nyt humanitaarista apua. Epävakaus luo pohjaa terroriryhmille sekä Lähi-idässä, Afrikan sarvessa, Intian ja Intian valtamerellä. Tapasin YK erityislähettilän viime viikolla ja teemme yhdessä tulitauon eteen töitä, joka alkoi sunnuntaina. Me valmistelemme neuvotteluita, joten pitäisi pitäisi tulla laajamittaiset alueellisesti. Haluaisin ensiksi nyt vielä puhua Lähi-idän rauhanprosessista, sillä me emme saa unohtaa myöskään Israelin Palestiinan kriisiä. Rauhan suuntaan ei ole edistytty, joten varmasti tilanne kärjistyy uudelleen. Yhdessä kumppaneiden kanssa me luomme raporttia, jossa on suosituksia siitä, miten päästäisiin eteenpäin umpikujasta kahden valtion ratkaisuun. Odottaminen ei ole ratkaisu eikä mahdollisuus. Joskus työtä tehdään hiljaisuudessa, mutta meidän on aina edistyttävä. Joka tapauksessa emme aio lopettaa työtämme. Libyan, Syyrian, Jemenin ja lähi kriisien lopettaminen ja vahvojen suhteen luominen kumppaneihimme, mutta myös Afrikan ja Aasian kumppaneiden tukeminen ovat paras vastaus terrorismia vastaan noilla alueilla ja EU:ssa me voimme sulkea tuon tyhjön, joita ISIS käyttää hyväkseen. Voimme tehdä yhteistyötä muslimienemmistöisten maiden kanssa ja tukea monimuotoisuutta. Voimme siis lisätä EUn turvallisuutta lisäämällä kumppaneidemme turvallisuutta sekä Afrikassa, Aasiassa että Länsi-Balkanilla. Monet kysymykset liittyvät Lähi-idän kriisiin, mutta, mutta pakolaiskriisi ei, ei lopu, vaikka Libyaan ja Syyriaan saataisiin ratkaisu. Tämä on nyt uusi normaali tilanne. Uusien reittien avaaminen maiden, ja maiden epävaikkauttaminen avaa vain uusia mahdollisuuksia ihmissalakuljettajille. Voimme nämä tilanteet ratkaista vain naapureiden kanssa, ei, eivät, eikä niitä vastaan. Olin, äh, olin äh, myös Afrikassa viime viikolla ja olen kuullut myös, että yksi alus on jo satoja henkiä äh, Välimerellä pelastanut jos nämä kaksi prioriteettia halutaan hoitaa, silloin tarvitaan monialaisuutta monien toimijoiden kanssa. No, tämä ei saa välttämättä kuulosta kiireelliseltä, kun eh, sanotaan, että tarvitaan moni, monien välistä diplomatiaa, monenvälinen diplomatia, kuten COP21 ja kestävän kehityksen tavoitteet, ne mahdollistavat ne ovat, ne, on, ne ovat tämä peruslähestymistapa, ne ovat eurooppalainen tapa tehdä ulkopolitiikkaa ja me tarvitsemme juuri tätä tulevina kuukausina myös ydinsulkusopimuksen osalta. Kansainvälinen yhteisö on vastannut johdonmukaisesti Pohjois-Korean ydintesteihin. Ja juuri äh, myös presidentti Obama ja G7 eilen Hiroshimassa ovat puuttuneet tähän asiaan. Siellä kunnioitettiin Hiroshiman muistoa eilen. Kaikki haluavat tehdä syvempää yhteistyötä kansainvälisellä tasolla ydinturvallisuuden ja ydinaseiden leviämisen estämiseksi. Monen välinen yhteistyö ja meidän kysymyksemme Venäjään, meidän suhteemme Venäjään on seuraava kysymykseni. Iran, Israel, Palestiina, Libya ja osittain Syyriaa näihin Venäjä liittyy. Venäjän johto on näyttänyt jonkin verran tahtoa tehdä yhteistyötä EUn ja muun maailman kanssa muutama viikko sitten eu ulkoministerien kanssa olemme päättäneet, että niillä aloilla, joilla haluamme aloitamme yhteistyön Venäjän kanssa, muutama päivä sitten julkistettiin uuden EU, äh, uuden äh, NATO-Venäjä-neuvoston päivämäärä, mutta tarkoittaako se sitä, että että suhteet normalisoituvat. Käsittääkseni Jens Stoltenberg sanoi tästä tästä niin, että emme palaa normaaliin tilanteeseen ennen kuin Venäjä on päättänyt kunnioittaa kansainvälistä lainsäädäntöä. Meidän kantamme päätettiin ulkoasianneuvostossa viikko sit, äh, kuukausi sitten. Me aiomme tehdä ähm, Meskin kanssa tiivistä yhteistyötä ja itäisten kumppaneiden kanssa. Lisäksi haluamme tukea Venäjän kansalaisyhteiskuntaa. Olin tuon ulkoasian neuvoston puheenjohtajana kuukausi sitten ja kaikki jäsenvaltiot ovat nyt samoilla linjoilla. Venäjä-asiassa, kuten muissakin asioissa. Me tarvitsemme tällaista yhtenäisyyttä vielä lisää, jotta selviämme näinä vaikeina aikoina. Kaikissa näissä aiheissa, jotka mainitsin tänään, meillä on samat edut eurooppalaisina. Meidän hallituksemme ovat nyt ymmärtäneet tämän, jonka kansalaiset jo tiesivätkin. Joko meillä on yhteinen eurooppalainen ulkopolitiikka tai sitten meillä ei ole ollenkaan todellista ulkopolitiikkaa, sillä vain yhdessä meillä on välineet ja poliittinen voima toimia. Tämä on paras vastaus kansalaisillemme. Luotan tämän parlamentin tukeen, jotta voimme muokata myös tulevina vuosina tätä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhdessä. Muchas gracias, señora Mogherini. Kiitoksia. Seuraavaksi Brock. Äh, Herra puhemies, arvoisa korkea edustaja, hyvät kollegat, oikein paljon kiitoksia tästä alustuksesta. Pitkälti olen kanssanne samoilla linjoilla. Mutta Brysselin iskujen jälkeen todettakoon myös, että meidän on pohdittava turvallisuuspolitiikan uudelleen määrittämisestä Kyse ei ole enää klassisesta tilanteesta. Islamilainen valtio toimii Syyriassa ja Irakissa, taloudellista sotaa Pohjois-Afrikassa ISIS käy, matkailualalla juuri taloudellisen toiminnan tyrehdyttämisestä, tyrehdyttämiseksi käyttäen työttömiä nuoria hyvä toimimalla terroristin elkein Euroopassa. Me tarvitsemme yhteistyötä. Sisä- ja ulkopolitiikka pitää koordinoida. Ja silloin kun puhutaan ulkopolitiikasta, niin silloin siinä pitää huomioida myöskin ulko- ja kehitysyhteistyöpolitiikka. Tässä täytyy katsoa laajemmin tätä asiaa, sillä haasteet ovat aivan toisenlaiset kuin menneisyydessä. Yhtä lailla tässä täytyy huomioida se, että naapuruuspolitiikka on vahvistettava rauhan nimessä aivan oikeutetusti viittasitte Syyrian ja Irakin ja Ukrainankin rauhaan tarpeeseen. Eli kaikilla näillä kentillä meillä on osoitettava, että me puolamme niitä, jotka peräänkuuluttavat rauhaa ja että me käytämme vaikutusvaltaamme kaikin mahdollisen keinoin hyväksi ja että tämä liittyy myöskin osittain maahanmuuttoon, niin sekin taas osoittaa, että kyse on laajemmasta turvallisuuskonseptista, johon meidän on sitouduttava. Arvoisat kollegat, valitettavasti minun pantava huo- merkille, että kun puhutaan Syyrian ase levosta, niin venäläiset ja yhdysvaltalaiset ovat toimineet keskenään. Ja herääkin kysymys, että kun puhumme aina pehmeästä vallasta, siinä me olemme parempia kuin kaikki muut. 60 prosenttia maailmanlaajuisesta kehitysyhteistyöavusta tulee EUsta, mutta se onnistuu vain ainoastaan silloin, että jos me voimme käyttää tarvittaessa myöskin kovempia otteita, joten me, kyllä meidän täytyy olla ponnekkaita Lissabonin sopimuksen mukaisten toimien käyttämiseksi jotta meillä olisi sellainen järjestelmä käytössä, jotta synergia toimii ja sitä kautta voidaan varmistaa, että voimme olla vahvempia. Ja vielä lopuksi, kun aika loppuu, arvoisa Rova Mogherini, viittasitte monenväliseen diplomatiaan. Olen samaa mieltä kanssanne, mutta meidän täytyy todellakin vakavasti pohtia, että minkälainen rooli Euroopalla on multi polaarisessa maailmassa. Minä en usko, että tältä osin olemme vielä selkeästi muotoilleet omaa kantaamme. Kiitoksia. Kiitos, Fleckerstein. Puhemies, komission varapuheenjohtaja, edustaja Brock. Puheenjohtaja ei vielä päättynyt. Onneksi olitte monessa kohtaa oikeassa. Se, joka kuunteli, on nyt nähnyt, miten turvallisuustilanne on muuttunut. On alueellisia konflikteja, Euroopan lähialueella. Ja nyt on sitten uhkauksia, jotka eivät koske vain jotain tiettyjä maantieteellisiä alueita. On terrorismia, kyberrikollisuutta ja sitten on myös haasteita sisä- ja ulkorajoilla. Jos EU hankintakysymyksissä jäsenvaltioissa tekisi yhteistyötä, voisimme säästää kuluja ja voisimme myöskin sitten miettiä verotusta eu tasolla ja vahvistaa Euroopan puolustusta. Yhteinen puolustuspolitiikka ei tarkoita välttämättä lisävarustautumista, vaan järkevämpää toimintaa. Ja mitä tulee sitten rauhan vahvistamiseen, konfliktin ennaltaehkäisyyn, kriisinhallintaan, jos meillä on autonominen ja ja haluamme olla vakavaan sijoitettava kumppani näissä kysymyksissä, niin meillä pitää olla yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, koska turvallisuuspolitiikka ja diplomaatti kulkevat yhteen ainoastaan ja ainoastaan jos kumpikin onnistuu, niin silloin voimme saada näitä etuja ajettua eteenpäin. Sitten Van Orden. Uh, Hyvä puhemies, puhun nyt pelkästään yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Ja haluaisin sanoa, että ECR-ryhmä pitää NATOa erittäin tärkeänä. Se on itse asiassa yksi perusperiaatteistamme. EU kuitenkin näyttää kuvittelevan, että se kantaa maailman ongelmia omilla harteillaan ja itse asiassa kuitenkin sotilasalueella tai sotilaspuolella EUlla ei ole minkäänlaista Naton verrattavissa olevaa kapasiteettia. Ja mielestäni olisi, on aivan väärin e-, ajatella, että YTPP voisi vahvistaa NATOa, se voisi täydentää NATOa siviilikapasiteetilla, mutta ei pitäisi luoda minkälaisia itsenäisiä EU-sotilasrakenteita, joihin USA ei ole osallisena. Ei pitäisi yrittää tehdä EUsta tällainen itsenäinen tekijä. Itse asiassa tämä YTPP obsessio on itse asiassa vain harhautus todellisesta uhista. Miksi vain neljä EU-maata on USA ja muiden liittolaisten kanssa taistelemassa ISIStä vastaan, vaikka ISIS on välittömin uhka EUn turvallisuudelle. Sen sijaan, että Manner EU sijoittaisi ja, ja to, toisi todellisia ratkaisuja, se kuvittelee, että EU voisi jotenkin olla todellinen tekijä tällä alalla. Kiitoksia, Rados. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, visok, gospođo... Herra puhemies, arvoisat kollegat, arvoisa korkea edustaja, liberaaliryhmän puolesta saanen kiittää teitä alustuksestanne tilanne olisi vielä pahempi, jos meillä ei olisi yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mutta meillä on kaksi ongelmaa. Ensimmäisenä se, että ulkopolitiikka ei ole yhteinen, riittävä yhteinen. Meillä on lähes miljardin luokan kustannukset politiikalle, mutta vain viisi miljardia käytetään investointeihin ja yhteisiin missioihin. Käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että 6,3 prosenttia yhteisistä kustannuksista käytetään yhteisiin toimiin ja se on melkoinen heikkous ulkoturvallisuuspolitiikan osalta ja YUTPllä ei ole riittävästi voimavaroja reagoidakseen kriiseihin. Mikään järjestö ei hyväksyisi sitä, että EU ryhtyisi interventioja toimiin, mikäli se ei olisi vastaanottavan maan intressien mukaista. Arvoisa korkea edustaja, toivottavasti Lähi-idän sota ja kriisit Afrikassa ja Sahelin alueella eivät johda siihen, että meidän yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka jää tällaisiksi tynkäversioksi. Kiitoksia. Kiitos, Kiitoksia, mitä tulee turvallisuuden oikeudenmukaisuuteen yhteiskunnissa ja maailman alueiden välisissä, niin se on tärkein kysymys, kun kyse on turvallisuudesta ja rauhassa. Tämä koskee myöskin EUn naapuruuspolitiikkaa. Vuonna 2004 haluttiin luoda ystäväpiiri, mutta meillä on nyt tällainen tulirinki. Ja nyt kun tätä keskustelua käydään, niin virheitä on tehty. Ja jos naapureiden kanssa ei onnistu, niin sitten enemmän rahoja aseisiin ja varustautumiseen. Nyt ei puhuta siitä, millaisia vaikutuksia on tällä aggressiivisella ulkopolitiikalla ja talouspolitiikalla esimerkiksi kauppatase EUn naapurusalueella ja sitten aseiden vienti tietyillä alueilla on ollut käsiltävänä, mutta yritykset ovat kuitenkin jatkaneet näiden kannattavia kauppojen tekemistä päinvastoin. Se on vain lisääntynyt. Ja sitten meidän täytyy katsoa, miten omia etuja on viety eteenpäin. Ja usein demokratia on tässä esteenä. Jos katsotaan Alankomaita tai sitten kansallisten parlamenttien vetoikeus, se pitää poistaa, jotta nopeammin voidaan toimia sotilaallisesti ihmisoikeuksien ja demokratian nimissä. Ja sitten tämä epäoikeudenmukaisuus lisääntyy huomattavasti ja turvallisuustilanteesta tulee jännittyneempi ja tämä noidan kehä vain pyörii ympyrää. Ja sitten meidän täytyy katsoa, miten siviilivaroja on käytetty väärin sotilaallisiin tarkoituksiin. Kiitos. Sitten Valero. Alman. Det finns ett antal områden som vi gröna... Oikein paljon kiitoksia. Monien asioiden suhteen vihreillä on prioriteetteja, mainittakoon niistä muutama ennaltaehkäisevä pidemmän aikavälin toimintaa. Kyse ei ole vain ainoastaan diplomatiasta tai turvallisuussektorin uudistamisesta, vaan kyse on siitä, että meidän täytyy katsoa sortoa, köyhyyttä, ilmastonmuutosta. Näitäkin täytyy peräänkuuluttaa, jos haluamme oikeudenmukaisen ja paremman maailman meidän täytyy katsoa ihmisten hyvinvointia ja rauhaa ja saaneen todeta, että jäsenvaltioiden on osallistuttava rauhaa vahvistaviin toimiin. Tällä hetkellä tästä ei voi juurikaan puhua. EUn pitää peräänkuuluttaa ihmisoikeuksia ja kansainvälistä lainsäädäntöä. En tarkoita tällä sitä, että Turkki-sopimus täyttäisi nämä kriteerit – tai että sotilastoimet Sofian osalta olisivat tämän mukaisia. Täällä on viitattu aseista riisumiseen. Tämä on hyvä asia. Sitä on korostettava aktiivisesti, mutta mitä tulee asioiden vientiin kolmansiin maihin, tilanne on erittäin hankala ja vaarallinen. Tämän päivän ystävä voi huomenna olla vihollisemme, joten meidän täytyy varmistaa, ettei toimillamme aiheutetaan terroristiverkostojen laajentumiseen. Eli meidän täytyy estää radikalisoitumista. Avointa Eurooppaa on suojeltava ja siitä ei saa syntyä sotilaallista Eurooppaa. Kiitoksia. Kiitos puhemies. On hienoa, että täällä on korkea edustaja tiedottamassa meille, mutta myös kansalaisemmille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Monet kansalaiset eivät tiedä, minkälaisia EUn valtuudet ovat nyt Lissabonin sopimuksen jälkeen ja, ja mihin komissio aikoo tämän nyt viedä. EUn hallitusten väliset rakenteet ovat nyt jo paikallaan. Täällä on nyt edustaja, joka johtaa EUn ulkopolitiikkaa ja edustaa EUn etuja ei 28 jäsenvaltioiden pohjalta, vaan äh, päättää itsenäisesti. Ja tietysti ulkosuhdehallinto tukee tätä korkeaa edustajaa. Jo, eli siis EUlla on oikeastaan oma ulkoministeriö ja puolustusministeriö. Ja tällä hetkellä korkea edustaja kertoo nyt siis YUTPstä ja YTPPstä. Ja lisäksi ulkoasian neuvostossa aiotaan brittikansanäänestyksen jälkeen kesäkuun lopussa kertoa uudesta strategiasta. Viime viikolla hollantilaiset hylkäsivät Ukrainassa EUn ulkopolitiikan. Toivon, että britit myöskin hylkäävät tämän koko projektin ja suojelevat meitä kaikkia yhä yhtenäisemmältä EUta, joka yrittää myös saada EU-armeijan aikaiseksi. Kiitos. Gracias. Señor Borghezio. Ten Borghezio. Presidente, lei ci dipinge... Korkea edustaja, te puhuitte tästä tilanteesta hyvin optimistisesti, mutta todellisuus on toista turvallisuus ja puolustus, näissä on epäonnistu. Ja tämä on myöskin propagandaa, kun käy läpi näitä asioita, joista esimerkiksi islamistivaltiot ovat puhuneet. Ja siellä yhä enemmän rekrytoidaan ihmisiä ja hankitaan rahoitusta. Ja kansainvälinen yhteisö ei pysty estämään kristittyjen murhaamista. Meidän pitäisi vahvistaa yhteiskuntaa Välimeren alueella ja meidän ei pidä pyrkiä ainoastaan siihen, että saadaan pois vallasta Putinin tukijoita. Mehän tiedämme, että Turkki on toimittanut terroristijärjestöille aseita, mutta te ette sano siitä mitään. Me katsomme, että meidän täytyy valvoa rajojamme. Jäsenvaltioiden pitää hoitaa tämä asia. Ja meillä pitää olla erilainen lähestymistapa terrorismiin, eikä pelkästään terrorismiin, jota on jo esiintynyt. Meidän täytyy katsoa imameja ja moskeijoita, jotka lietsovat vihaa kotejamme ja yhteiskuntiamme vastaan. Mm, sitten Epitedeios. Oikein paljon kiitoksia 15 vuoden ajan. Täällä on puhuttu yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, mutta vaikka tästä puhumme pitkään, niin mitään yhteistä politiikkaa ei ole saatu aikaiseksi ja syy on selvä. Niin kauan kun EU oli pelkkä taloudellinen unioni, niin silloin pystyttiin etenemään. Mutta kun päätettiin lähteä poliittisen unionin tielle, niin silloin jäsenvaltioiden eri intressit törmäsivät toisiinsa, niin kuin ihan hiljattainkin näimme. Tämä pakolaiskriisi on osoittanut, että jäsenvaltiot vain sulkevat rajansa ja lopettivat Schengen-säännöstön soveltamista ihan omia etujaan ajatellen. Britit eh, uhkaavat Brexitillä, koska se on heidän etujen mukaista jos muutkin toimivat vain omaan napaan tuijottamalla, mitä sitten tapahtuu? Señor Preda. Kiitos, Ten Preda. Kiitos puhemies. Ensiksi on surullista, että emme voi esittelijä Kallinietten kanssa keskustella tästä asiasta. Tämä on erittäin tärkeä aihe ja Brysselin ja muidenkin kaupunkien terroriskut johtavat siihen, että me, edelle, me jälleen kysymme, miten tehokasta meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaamme on. Ja kuten Elmar sanoi, ulkoisten ja sisäisten uhkien raja on hämärtynyt ja tästä syystä meidän on nyt etsittävä ratkaisua myös Syyriassa ja Libyassa ja toisaalta meidän on vahvistettava yhteistyötä poliisiviranomaisten välillä EU:ssa. Meidän on keskitettävä rajavalvontapolitiikkamme, jaettava tietoja paremmin, sillä ulko- ja sisäpolitiikka ovat todella tiiviissä yhteydessä toisiinsa, ennen kaikkea terrorismikysymyksessä. Kiitos. Bostinaru. Sitten Bostinaru. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia, korkea edustaja. Kun puhutaan tästä asiasta, niin tilannehan on muuttunut huomattavasti vuodesta 2014, ja se nyt sitten kyseenalaistaa sen, miten me pystymme etenemään ja reagoimaan tällaisiin tapahtumiin. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka liittyy tähän kysymykseen. Ensinnäkin meillä pitää olla yhteistyötä, jotta ulko- ja sisärajat voidaan turvata. Ja kaikkien jäsenvaltioiden pitää olla mukana tässä työssä. Ei pidä tehdä mitään eroa Schengen-maiden ja Schengen-alueen ulkopuolisten maiden välille. Ja sitten kun katsotaan terroristiuhan korottunutta tasoa, niin meidän täytyy löytää puitteet kansainväliselle yhteistyölle, mitä tulee tiedustelutietojen jakamiseen ja terrorismin torjuntaan. Meillä ei pitäisi olla mitään ad hoc määritelmiä, vaan ratkaisu tämän minä-alueen konflikteihin, joka tuli esille, on tärkeää. Tässä täytyy ottaa mukaan tämän alueen maat. Se on ainoa tapa varmistaa suurempi vakaus. Kun nyt otetaan huomioon, miten tilanne on pahentunut terroristiuhkien osalta, niin yhteistyö ei enää ole mikään vaihtoehto. Eteläiset naapurimaat ovat joutuneet uuden väkivalta-aallon kohteeksi, ja voi, meidän täytyy tässä asiassa toimia nyt yhteistyössä Naton kanssa. Stefan Tiga. Pani wysoka przedstawiciel. Oikein paljon kiitoksia, arvoisa puhemies, hyvä korkea edustaja. Edellytykset politiikan toteutumiselle on se, että me tiedämme, minkälaisia vaaratekijöitä ja haasteita edessämme on. Meidän täytyy kaikkeen ymmärtää, mikä vaara edessä vaanii, mutta meidän pitäisi katsoa myöskin Venäjän eli idän suuntaan. se kieli, jota te käytätte haasteita kuvatessa ne on erilainen. Tilanne on muuttunut erilaiseksi. Tämä kuvauksenne on Venäjä keskeinen, ette kertaakaan puhuneet Ukrainasta. Meidän täytyy hyvin tarkkaan katsoa, minkälaisia uhkia edessämme on ja mistä syistä johtuen alankomaalaiset äänestivät tavallaan. Ehkäpä tämäkin liittyy jollain tavalla Venäjän tilanteeseen. Kiitoksia. Kiitos, Pytikofer. Hyvä puhemies, hyvä Rova Mogherini, hyvät kollegat. Kansalaiset odottavat, että EU ottaa turvallisuuspolitiikasta vastuun. Jos me emme tee niin tai teemme niin liian vähäisesti, me kyseenalaistamme oman oikeutuksemme. Uskon kuitenkin, että turvallisuuspolitiikan arvioinnissamme meidän pitäisi olla realistisia ja pitäisi nähdä se tässä moni, monipu, monivälisessä kokonaisrakenteessa ja fan, eh, mielestäni eh, ei ole perusteltua, eh, mitä Van Orden sanoi muista kollegoista. Me tarvitsemme monenvälistä diplomatiaa, mutta me tarvitsemme myös monenvälisiä instituutioita. Niitä pitää vahvistaa, jos me emme halua, että tämä kansainvälisen oikeuden periaate kaatuu uuteen vastakkainasetteluun, jota tietyt suurvallat ajavat. Haluaisin lyhyesti mainita kolme seikkaa, jotka tässä monenvälisessä politiikassa ovat mielestäni tärkeitä. Ensinnäkin Barcelonan prosessi lähti vielä yhteisestä välimeripolitiikasta, mutta nyt kuitenkin me pidämme välimerää tällaisena kuiluna, joka meitä, suojelee. Tämä pitäisi arvioida uudelleen. Toiseksi me tarvitsemme strategisia kumppanuuksia ennen kaikkea Saharan eteläpuolisen Afrikan kanssa. Ja kolmanneksi olen sitä mieltä, että ASEAN maiden kanssa tehtävä yhteistyö on asetettava korkeammalle prioriteettilistalla. Puhelta katkaistiin mikrofoni. Gracias, señor. Kiitoksia sitten Aanos. The European Union is reviewing its... Euroopan unioni tarkastelee puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja ehkä monille Briteille on yllätys, että Euroopan unionilla on turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Eli avoimuuden nimissä ajattelin, että ottaisin esille tiettyjä asioita, joita on sanottu. Esimerkiksi viime vuonna komission puheenjohtaja Juncker ehdotti, että luotaisiin EUn armeija. Hän sanoi, että eurooppalaista armeijaa ei luoda, jotta sitä käytettäisiin välittömästi. Syyskuussa Angela Merkel sanoi David Cameronille, että hän ei saisi aikaan mitään mielekkäitä uudistuksia brittien suhteiden EU-hun, ellei hän lakkaisi vastustamasta EUn armeijaa. No, Cameron on ollut tästä kovin hiljaa, eikö olekin? Ehkä hän antoi periksi. Ehkä hän myi meidät ja hän tuli ehkä Brysseliin ja puhui kolmesta asiasta, joka meille oli ja yhtä, jotain me halunneet, mutta ehkä nyt hän sitten luopuu tästä puolustuksesta kokonaan. En tiedä, monetko britit tietävät, että on olemassa eurooppalainen puolustusstrategia, joka on tulossa kesäkuussa aika nopeasti kansanäänestyksen jälkeen, ja tavoitteena on siis EUn armeija. Koska siellä tiedettiin, että meitä uhattiin tällä EU-armeijan luomisella, mielestäni me sitten lähdemme EU-sta kansanäänestyksen jälkeen kesäkuussa. Yes, Kiitos, Obermeier. Kiitoksia puhemies. 24 ja 21 artiklan mukaan EU-sopimuksessa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteet ovat demokratian, eh, ihmisoikeuksien eh, ja oikeusvaltioperiaatteen edustami, eh, edistäminen. Turkin kanssa on tehty tämä palauttamissopimus ja ne, jotka pitivät itseään ihmisoikeuksien vartioina ja jotka heristävät sormeaan ja osoittavat eurooppalaisia arvoja, olivat oikein iloisia siitä, että joku muu ryhtyy nyt vartioimaan Euroopan ulkorajoja, mutta valittiin väärä henkilö Euroopan. Äh, Erdogan on itsevaltias, joka polkee vähemmistöjen oikeuksia ja ihmisoikeuksia, islamisoi Turkkia yhä enemmän ja käy sisällissotaa omaa kansansa vastaan. Tämä ei ole uskottavaa politiikkaa, hyvät naiset ja herrat meidän kansalaisemme eivät pysty näitä hienoja korulauseita enää kuulemaan. Meidän pitäisi ennemminkin puolustaa Eurooppaa ja tehdä politiikkaa, joka, jolla on selkäranka, eikä katsoa vain sekkilihkoa. Kiitoksia kovasti. Viittaisin viimeaikaisimpiin asuntoihin. Normaalit valtiot käyttävät armeijoitaan. Meillä ei ole armeijoita, joten käytämme shekkikirjaa ja ostamme poliitikkojen tuen. Muassa Ukrainassa tämä politiikka on epäonnistunut. Viimeisimmän kansanostuksen jälkeen Alankomaissa muassa se on huomattu, mutta nyt nähdään toisenlaista uhkaa. Kokonaiset terroristiryhmät ympäri maailmaa kilpailevat keskenään. He yrittävät saattaa Federica Mogherinin kyyneliin, sillä aggressiota lietsoo heikkous, jota osoitamme. Ja kuten te, Rova Mogherini, te olette uhka Euroopalle, sillä olette heikkous. Sen lisäksi uskon, että EU pitäisi tuhota. Senora Kalniete. Edustaja Kalniete. Uh, Madam Vice President, I will. Varapuheenjohtaja, olen tyytyväinen, että pyritään yhdistämään Naton ja EUn välistä yhteistyötä, käytännön yhteistyötä Frontexin ja Naton välillä esimerkiksi Egean merellä. Lähempi yhteistyö Naton kanssa tätä kautta pyritään vastaamaan hybridiuhkiin niin kuin yhteisessä puiteasiakirjassa on todettu, että pyritään edistämään EUn kestävyyttä. Rohkaisen teitä, varapuheenjohtaja, pyrkimään siihen, että asiakirjat otetaan käytännössä sekä lähemmän yhteistyön kautta Naton kanssa ja muiden aloitteiden kohdalla. Odotamme mielenkiinnolla sitä, että voimme hyväksyä poliittisia lainsäädäntötoimenpiteitä täytäntöönpanon liittyen. Kiitoksia. Eh, Hyvät kollegat, ennen kuin annan puheenvuoron, herra Hausilla haluaisin vain sanoa, että nyt sain tietää, että olemme kovasti paljon myöhässä, joten emme juurikaan hyväksy sinisiä kortteja. Mm, toista, tässä vaiheessa puheenvuoro siis herra Hautilla puolitoista minuuttia. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Nyt kun puhumme äh, yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ennen äh, Iso-Britannian äänestystä, haluamme sanoa, että Iso-Britannia on vahvempi Euroopassa ja auttaa Eurooppaa olemaan vahvempi maailmassa. Euroopan äh, merirosvouden vastainen toimii Afrikan sarvessa. Sitä johdettiin yhdistyneestä kuningaskunnasta käsin. Lontoon lahjoittajakonferenssi Syyrialle oli menestys, koska EU Äh, vipuvaikutti tämän kolmen miljardin. Äh, EUlla on merkitystä, mutta meillä kaikilla on enemmän vaikutusvaltaa. Jos Iso-Britannia lähtisi EUsta, se täytyisi takaa, kantaa enemmän kansainvälistä vastuuta. Europolin johtajan äh, mukaan maani olisi vähemmän turvallisempi ja kuten täällä on sanottu, se haittaisi koko kansainvälistä järjestystä modernissa kumppanuuden maailmassa Yhdysvaltojen ja Kiinan presidentit, Intian pääministeri, äh, Commonwealthin äh, liittolaiset, Australia ja Uusi-Seelanti, kaikki sanovat, että on parempi, että Iso-Britannia pysyy EU-ssa. Kuten äh, kansleri Merkel sanoi, ainoastaan Vladimir Putin olisi iloinen, jos Iso-Britannia lähtisi. Viinin mm, konferenssissa Napoleonin sotien loppuun asti ja ensimmäisen maailmansotan loppuun asti Ernest Bevan sai aikaan suhteet Amerikan ja Yhdysvaltojen välillä toisen maailmansodan lopuksi. Näissä kaikissa Iso-Britannia on ollut mukana luomassa rauhaa. Nobel-palkintokomitea sanoi, että EU on maailman menestyksekkäin rauhanprosessi. Minun vanhempani taistelivat sodassa saadakseen rauhaa. Minä tulen taistelemaan kansanäänestyksessä, jotta saamme pitää rauhan. Kiitoksia, herra Hoito. Pyydän teidäkin no- noudattamaan puheenaikaan, niin sitten edustaja Jurek. Kiitos, rouva puhemies. Viime aikoina EUn viranomaisten on paljon helpompi hyökätä EUn jäsenvaltioita vastaan kuin puolustaa niitä vaikeissa olosuhteissa. Ja onkin niin, että on ollut paljon helpompi hyökätä Unkaria kohtaan kuin puolustaa Puolan oikeuksia, jos ajatellaan muun muassa reiluja oikeudenmukaisia ja muun muassa presidenttimme tutkimusta tutkimukseen liittyen ja näytön keräämisen viimeisen kahden vuoden aikana olemme tehneet yhteistyötä kanssanne, komission jäsen, ja huolimatta siitä, että Euroopan parlamentti on ilmaissut tukensa puolelle. Tässä mielessä me emme ole saaneet tietoa toimenpiteistä, johon on tosin ryhdytty, eikä ole kuultu myöskään merkkejä tästä. Vielä on paljon helpompi kiertää ympäri maailmaa, katsoa mikä tilanne on Jemenissä tai Libyassa ja yrittää ratkaista kaikki ongelmat ympäri maailmaa sen sijaan kuin että autettaisiin tiettyä jäsenvaltiota EU-ssa. Köszönöm szépen. Edustaja Morvain. Gerini asszony, eh, szeretnék eh, tényszer. Kiitoksia puhemies Haluaisin pyytää teitä selittämään selkeästi faktoilla, miten täsmällisesti Euroopasta miksi Euroopasta lähtee niin paljon ihmisiä taistelemaan ISISin riveissä. Kuinka paljon näitä ihmisiä on ja oletteko te sitä mieltä, että tämän tyyppinen matka on rikosta Ja jos näitä ei pidetä rikoksena, niin kysyn, eikö pitäisi näin tehdä ja määritellä äh, sinne taistelman lähteminen rikokseksi, jos joku lähtee sinne taistelemaan tämän tyyppisen ryhmän riveissä kuin ISIS on. Ja jos he eivät ole Euroopan kansalaisia, ehkä heidät voitaisiin karkottaa Euroopan alueelta. Tämä on iso ongelma ja haluaisin, mikä teidän kantanne on. Kiitoksia puhemies. Rova Mogherini, kiitän teitä ensinnäkin jatkuvasta vuoropuhelusta parlamentin kanssa. Me yhdessä koemme, että kun toimimme yhdessä, pystymme eurooppalaisina jotain saavuttamaan. Sopimus Iranin kanssa ja yhteinen lähestymistapa Venäjää kohtaan Ukrainan suhteen ovat esimerkkejä siitä. Toivoisin kuitenkin, että EU osallistuisi enemmän Syyrian rauhanprosessiin, koska jos se epäonnistuisi, niin se vaikuttaisi EU-hun paljon enemmän kuin Venäjään tai Yhdysvaltoihin. Mutta jotta meidät voidaan ottaa vakavasti, meidän on harjoitettava pehmeää ja kovaa valtaa. Jos EU-na sotilaisesti pystyisimme toimimaan ainoastaan Naton puitteissa, olisimme jatkuvasti riippuvaisia esimerkiksi Erdoganin vetosta. Meidän pitäisi tehdä Libyan suhteen yhteistyötä äh, hallituksen kanssa, mutta myös toimia suoraan isistä ja äh, salakuljettajia vastaan. Toivottavasti tämä yhteinen strategia sisältää myös uuden eurooppalaisen turvallisuusstrategian. Turvallisuus ja puolustus kansallisessa käsissä sitä, että kriisin hallinnointiväline on todellinen väline, yhteinen puolustus ulkoisen aggression silmissä on Naton tehtävänä. Perussopimukset sanovat selvästi tätä perustan artikla 47.2 ja 222 tällä hetkellä kuitenkin, jos pyydämme Euroopan kansalaisilta mitä he pelkävät eniten. He vastaavat, jos teen, niin sitten sanotaan minulle, että käytin aikani. He vastaavat, että he pelkäävät henkensä puolesta johtuen tästä sissisodasta, joka on tuo tuovimme eteen tämän seurauksena yhteinen puolustus ja turvallisuus saavat selvän sisäisen konnotaation, joka nyt heittää varjonsa kaiken ylle vaikka saavutettaisiinkin lisää suhteessa sisäiseen turvallisuuteen, no katsotaan kuinka paljon virastoja strategioita nyt on, niin parantamisen varaa on erityisesti suhteessa yhteistyöhön kansallisten viranomaisten ja EU-virastojen välillä ja myös jopa eri kansallisten viranomaisten välillä. Vaikka poliisin, erikoisjoukot ja sotilasvoimat ovat olleet yhtä aikaa toiminnassa sekä Pariisissa että Brysselissä hyökkäysten jälkeen ja ottavat käskynsä eri johdoilta. Eli pitää parantaa interaktiota eri kansallisten viranomaisten ja virastojen välillä. Tämän lisäksi tarvitaan tehokkaampaa vastausta ja pitää integroida sisäisen turvallisuus, työkalupakkimme yläosat alemman osan kanssa. Kiitoksia kovasti. Niin, te kyllä nyt puhutte kaksi minuuttia. Sitten edustaja Milan Mon, minuutti kiitoksia rouva mogherini teidän puheenvuorostanne. terrorismi isin terrorismi libyan epävakaus ukrainan sirakin epävakaus tai sitten sahelin tilanne rajoillamme paine kasvaa monenlaisia uhkeja on ja tämä osoittaa että yhteinen ulkopolitiikka e- on välttämätöntä se on mikään vaihtoehto yhdessä olemme vahvempia ja ul- EUn ulkopolitiikalla sopivat välineet. Me tarvitsemme tässä kyllä tietenkin vielä myös poliittista tahtoa jäsenvaltiolta. Vielä yksi yleinen kommentti. Naapuruusalueilla pitää olla suuri merkitys y- y- ulkopolitiikassa, mutta EU pitää toimia myös globaalisti. Näin globaalissa maailmassa ei voida kääntyä sisäänpäin. Ja vielä lopuksi toivon, Rova Mogherini, että asiakirja, jonka esittelette Euroopan neuvostolle kesäkuussa ulkopolitiikasta, vastaa tilanteen vaatimaa tasoa. Ja siellä on myös tärkeä luku, joka liittyy turvallisuus- ja puolustuspolitiikan syventämiseen. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Kahn. E Korkea edustaja, EUn äh, päätös äh, ottaa käyttöön sanktioita Myanmaria vastaan demokraattisen eh, siirtymisen takia Kia oli hyvä. Valitettavasti Rohingya-muslimien ja kristittyjen tilanne siellä ei ole parantunut. On todellisteita siitä, että Rohingaan kohdistuvat rikokset saattavat olla jopa kansanmurhan ähm, määritelmän vastaavia, joten meillä ei nyt pidä olla eh, rajoja ulkoisen ja sisäisen toimien kanssa. Olen samaa mieltä kanssanne tästä asiassa. Ähm, ihmiset, jotka tekivät hyökkäykset Pariisissa ja Brysselissä, olivat radikalisoituneet, koska he näkivät maailman jakautuneen heidän ja meidän välille. Meidän täytyy taistella tätä ideologiaa vastaan, mutta jotta pystyisimme siihen, meidän on muokattava toimijamme puolustaaksemme arvojamme. Myanmarin kysymys on nostettava jälleen esiin, jos edistystä ensi viikkoina uuden hallituksen kanssa ei tapahdu. Meidän täytyy uudelleen ottaa käyttöön sanktiot. Kiitos. Niin. Kiitoksia, edustaja Danjon. President. Kiitos, rouva puhemies. Arvoisa korkean edustaja, teillä on mahdoton tehtävä ja olen surullinen, kun näitä tämä parlamentti ei helpota tehtäväänne näiden päättymättömien sessioiden myötä. No, minulla on minuutti vain puhua näin vakavasta aiheesta, se on naurettavaa, mutta no, globaali strategia, joka tullaan laatimaan, on välttämätön toimi ja tervetullut, mutta emme halua, että unohdamme toisen prioriteetin, joka sitten pannaan täytäntöön olemassa olevat strategiat. EU ja teidän tiiminne nyt hukkuu strategioihin, jokainen materiaalinen alue, jokainen aihealue, niillä on kaikilla oma strategiansa ja emme voi laittaa, laittaa niitä tehokkaasti täytäntöön. Traaginen esimerkki tänä iltapäivänä Ranska menetti sotilaan 19-vuotiaan Malissa, hän kuoli ja kolme loukkaantunutta vakavasti. Meillä on Sahelin strategia jo yli viisi vuotta. Se on älykäs strategia, joka yhdistää turvallisuuden ja kehityksen olemme kaukana siitä, että se oli pantu tehokkaasti täytäntöön, joten globaali strategia kyllä, mutta tuloksia, täytäntöönpanoa, joustoa ja prioriteetteja. Kiitos. Merci, monsieur Assis. Kiitoksia, edustaja Assis. Kiitoksia, puhemies. EU voi vaikuttaa maailmassa vain, jos se pystyy osoittamaan, että se on valta, joka pystyy suojelmaan, takaamaan rauhan, saada aikaan vakautta maailmanlaajuisesti. Se pitää sitoutua siis tu- yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan ottaen huomioon uudet riskit ja uhat, tämänhetkiset riskit, Libya, terrorismi, ISIS, Sahelin, kriisit, Afrikan sarvi, kaikki tämä tarkoittaa sitä, että EU pitää kantaa vastuunsa. Me emme voi siirtää sitä minnekään periaatteet ja arvot, joita EU puolustaa, ovat tärkeitä. Sen pitää pystyä puolustamaan myös yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, joka liittyy kehitykseen myös. Ennaltaehkäisy ja kehitys ovat tärkeitä kysymyksiä. Pitää tehdä yhteistyötä muiden alueellisten järjestöjen kanssa, kuten Arabiliikan ja Afrikan unionin kanssa. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kukan Kiitos. Kiitos, äh, kiitos korkealle edustajalle Nyt enemmän kuin koskaan tunnemme tämän ulkopolitiikan ja sen turvallisuuden linkin. Valitettavasti Eurooppa tässä tilanteessa, siitä tuli hyvin hauraassa. Meidän pitää nyt varmistaa kansalaisemme siitä, että pystymme tekemään YUTPstä ja YTPPstä toimivat. Jos haluamme, että ne toimivat, meidän pitää parantaa keskinäistä yhteistyötä EU:ssa meidän pitää vahvistaa politiikkaamme siellä, missä sillä on eniten väliä asioissa, kuten turvallisuus, alueilla, kuten naapurustamme, etelä, itä tai lähimmät kumppanimme Balkanilla. Valitettavasti juuri tässä nähdään kriisien, konfliktien ja uusien turvallisuuskien nousua Euroopassa. Meidän pitää olla valmiit kohtaamaan nämä haasteet ja asettamaan prioriteetit oikein ulkopolitiikkojemme pitää olla järkeviä. Esimerkiksi olemme parantaa energiaturvallisuuttamme ja auttaa itäisiä kumppaneitamme. No, siinä pitäisi tulla riippuvaisempia Venäjän kaasusta. Kiitos. Laine. edustaja Laine ei ole paikalla. Seuraavaksi Mäkälistro. Frau Präsidentin, wir haben... Puhemies, Olemme kuulleet korkealta edustajalta keskustelussa, että haasteet Euroopalle ovat valtaisat ja raja sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä on yhä enemmän häilyvä. Enemmän yhteistä Eurooppaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on tarpeen. Tätä korostivat edeltävätkin puhujat. Haluaisin muistuttaa siitä, että Euroopan unionin kansalaisten enemmistö on rinnallamme, koska monet mielipidetiedustelut osoittavat, että ihmiset Euroopassa haluavat enemmän yhtenäisyyttä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Meidän uusi strategiamme, joka kesäkuussa on mennessä pitäisi esittää, sen pitäisi nostaa esiin erilaiset uhat, järjestellä prioriteettimme ja määritellä tarpeelliset sopimukset ja välineet ja toivotan teille menestystä tässä, Rova Mogherini. Seuraavaksi kästi ai edustaja Virkkunen, minuutti.

Edustaja Marias. Mogherini, tässä tarvitaan solidaarisuutta jäsenvaltioita kohtaan, mutta näen vain yhdenlaista solidaarisuutta EU-ssa koskien Kreikkaa. Kun ajatellaan Skopien laittomia toimia, kirjoitin tästä maaliskuun 19. päivää se oli tärkeä kirja ja pyysin teitä toimimaan Skopia vastaan, koska maaliskuun puolessa välissä viranomaiset hyökkäsivät maahanmuuttajia vastaan kyynelkaasulla. He ovat hyökkänneet pakolaisia vastaan ja syntyi paljon loukkaantuneita, ammuttiin kumiluoteja ja edelleen miksi tällaista tapahtui, jos olisitte reagoineet ajoissa kysymykseeni, niin ehkä 8. huhtikuuta olisitte silloin jo estäneet Skopien toiminnan. Kiitos. <clears throat> Herra Menkovic. visoka Kiitoksia, puhemies. Rova Mogherini, haluaisin kiittää teitä jälleen kerran mahdollisuudesta käydä intensiivistä vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa. Uskokaa minua, kun sanon teille, että kaikki mepit arvostavat tätä. Ulkopolitiikassamme valinnat ja kun toimimme maailmanlaajuisella näyttämöllä. Tästä haluaisin esittää teille muutama kysymyksen meillä on eräs aspekti sisäisessä turvallisuudessa, joka sisältää terrorismin torjunnan ja maahanmuuttokriisin hallinnan. Ulkopolitiikassa meillä on suhteet Turkkiin, jotka myöskin eh, liittyvät eh, rajanvalvontaan ja maahanmuuttokriisiin. Ja kolmas aihe on Ukraina. Alankomaissa näimme, kuinka kansallinen kansanäänestys eurooppalaisesta aiheesta voi aiheuttaa maailmanlaajuisia seurauksia. Ja meidän tehtävämme on selittää kaikki nämä monimutkaiset asiat kansainväliselle yleisölle. Kiitoksia. Seuraavaksi vuorossa varapuheenjohtaja Mogherini. Thank you very much. First... Kiitoksia kovasti ensinnäkin. No, tarkistin juuri Timin kanssa, vastasin kirjeeni tänään, joten saatte varmasti sen vielä tänään tai huomenna. Kiitos sitten haluaisin korostaa, mitä monet teistä mainitsivat tässä ensimmäisessä keskustelussa tänään, eli yhteydet sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä, niiden aspektien välillä kyllä, niin tänään parlamentissa on keskusteltu kahdesta aspektista, jos ajatellaan sisäistä puolta, johon on myös ulkoinen lähestymistapa, nimittäin vastaus maahanmuutto- ja pakolaiskriisiin ja terrorismin torjunta rystinyökäysten jälkeen. Tässä kaksi politiikkojemme aspektia. Elämä on sisäinen ja ulkoinen tulokulma, ja viime kuukausina olemme kehitelleet lähestymistapaa erityisesti komission mutta myös neuvostossa, joka siitä integroidaan yhä enemmän sisäinen ja ulkoinen vastauksemme. Kaikki tämä minusta tulee toivottavasti liittymään myös tähän globaalin strategian, josta puhutaan pian, sillä globaali strategia tarkoittaa juuri sitä, että liitetään eri politiikkojen vahvuudet, jotka meillä on EUn toimielimissä sinne, että voidaan voittaa tai kaventaa näitä kuiluja, joita nyt on, jotka liittyvät näihin sisäisten ja ulkoisten välineiden käyttöön. Ja korostan vielä sitä, että keskustelu tässä salissa osoittaa, että myös parlamentaarisella tasolla meidän pitää kehitellä uusia ajattelutapoja, tapoja käsitellä asioita, sillä on asioita, joista keskustellaan sisäisestä näkökulmasta ja toisaalta nämä ulkoiset aspektit. No, mutta siinä saattaa puhua samanlaista aihealueesta, mutta kahdessa eri kokouksessa, kahdessa eri keskustelussa, joten voisitaisiin pohtia innovatiivisia eri tapoja puuttua näihin samoihin asioihin eri näkökulmista, sillä tämä, tätä lisäarvoa EU juuri tuo. Meillä on paljon eri välineitä, sisäisiä ja ulkoisia, kovia ja pehmeitä, Tämä on niin sanottu kattava mutta joskus sitten olemme ensimmäisiä, joilla ei ole tuota kattavaa lähestymistapaa. Joten monet asiat, joista on puhuttu tänään, me kuuluvat muihin keskusteluihin, joista vielä puhutaan tänään. Tämä päätee roolimme määrittelemiseen. Elma Brock määritteli sen monen, moninapaiseksi. No, en nyt puhu siinä moninapaisesta. Ehkä nyt ei ole tarpeeksi napoja. Tässä on muuttuva maailma kyseessä, mutta tämä on strateginen keskustelu, jota käydään pian. Sitten kysymys, jonka edustaja Danjean otti esille, minusta se on hyvin tärkeää, eli miten pannaan täytäntöön strategiat, jotka on laadittu, ja palaisin tähän vielä myöhemmässä keskustelussa globaalista strategiasta, sillä täytäntöönpano on tässä avainosassa. Se ei ole sen loppupiste, eikä seuraus pelkästään vaan se on olennainen osa näitä strategioita. Toinen asia, joka otin niin esille, on se, että on monia muita politiikkoja ja painopistealueita, joihin en keskity tänä iltana. Se ei tarkoita sitä, etteivätkö ne olisi meille prioriteetteja. Mainitsin niistä kolme. Energia ja turvallisuus, se mainittiin juuri. Suhteemme ASEANiin, se mainittiin aikaisemmassa puheessa. Olin juuri Japanissa G7-kokouksessa ja Jakartassa, jossa oli loistava kokous ASEANin edustajien kanssa. Siellä juurikin päätettiin suhteiden kehittämisestä kohti strategista suhdetta ja sitten Sahel-työ. Se on tärkeää turvallisuudellemme ja tärkeää se, miten hallinnoidaan maahanmuutto- ja pakolaisvirtoja, ja se on tärkeää talouden kehitykselle ja globaaleille asioille mutta yritän keskittyä siis välittömiin ja meneillään oleviin painopisteloihin. Sehän on tämän keskustelun tarkoitus, ymmärtääkseni. Pari sanaa vielä kysymyksestä, jonka moni otti esille ja jota moni kommentoi. EUn lisäarvo vai ei lisäarvoa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan Sanon tämän selvästi. Minusta ihmiset, eurooppalaiset kansalaisemme, heidän valistuneisuudessa lisääntyy ja se kasvaa myös jäsenvaltioissamme siitä, että suurinkaan jäsenvaltio ei ole enää maailman vahti, va, mahti. Usein sanon, että meillä on kansalaisia maita Euroopassa pieniä ja niitä, jotka ovat vielä ymmärtäneet, että ne ovat pieniä. Mutta tätä, tätä on historiamme Ulko, tämä liittyy ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan luonteeseen. Ja yksi ei voi tehdä mitään paremmin yksin kuin kaikki yhdessä. Ja minusta me olemme menossa nyt oikeaan suuntaan. Kuulin myös paljon puhuttavan Britannian roolista ulkoturvallisuuspolitiikassa. ja ja mainitsisin esimerkin, jonka Richard Hoyt mainitsi aikaisemmin. Tapasimme Lontossa kaksi vuotta sitten Lontoon konferenssissa. Se käsitteli siis Syyriaa. EU yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Sen osuus oli kaksi kolmas osaa näistä lupauksista, sitoumuksista. Lontoon konferenssi tuli sen sitä menestykseksi, mutta esimerkkini ei ole tämä, vaan se, että Britannia ehdotti ajatusta Libanonin ja Jordanian toimista, eli luovia ajatuksia, miten se voi tehdä keskipitkällä aikavälillä kestävä Jordania ja Libanon, niissä on niin paljon pakolaisia leireillä tai muualla. Tämä ajatus vierähti eteenpäin. Nyt sitä on toteuttamassa yhdessä siksi, että EU antoi tätä ideaa varten, tätä välinettä varten suhteessa kauppaan, ja mikä mahdollisti tämän laatimisen. Eli tämä on EUn kapasiteettiin liittyvä yksittäisen jäsenvaltion, se oli siis britti, loistava britti-idea, joka auttoi koko EUta ja sen naapureita. Sen mahdollisti yhteinen päätös, joka tehtiin EUssa, panna täytäntöön tämä idea. Tämä hyödyttää kaikkia, jopa enemmän. Tämä on englanniksi win-win-win tilanne. Se on Britannialle, EUlle ja naapurustolle hyötytilanne kolmekertainen hyötytilanne sen sijaan, että kaikki menettäisivät. Eli kyllä, vaikeuksiahan edelleen on ja tiettyjä asioita, jotka eivät toimi, mutta pitää muistaa, että roolimme ei ole sanoa, että se ei toimi. Meidän roolimme päätöksentekijöinä, politiikantekijöinä on pyrkiä tekemään asioita toimimaan ja sitä yritämme tehdä. Merci, madame. Kiitoksia. Tämä on